kysymyksiä. Ensimmäinen. Kollegat, pyydän hiljaisuutta. Istukaa paikoillenne. Ensimmäinen ilmoitus. Puhemies on saanut ECR-ryhmältä pyynnön muutoksiin valiokunnissa ja tietyissä valtuuskunnissa. Muutokset löytyvät tämän päivän pöytäkirjoista ja jos mitään huomioita ei tule ennen kuin pöytäkirjat on hyväksytty, nämä nimitykset vahvistetaan.